Thank you, colleagues. Kiitos kollegat. Pahoittelen, että tässä hiukan aloitamme myöhässä. Minä yritän tässä tätä Kreetan valtuuskunnan matkaa selvitellä, joka on isompi kuin AKT-valtuuskunta tänä vuonna. Haluaisin nyt jatkaa kertomalla teille puheenjohtajan ilmoituksissa – koordinaattorien kokouksen tuloksista. Esittelijöiden ja valmistelijoiden nime, nimemisessä on tarkoituksena 2009-16 direktiiviä muuttaa. Tässä tarkoituksena on siis, että puheenjohtaja tämän kyseisen mietinnön tekee sitten lausunnoista. On ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liputusvaltio vastuussa. 13.2009 tämä on sopimus yhteisön laivan omistajien ja myöskin merialan työntekijöiden välinen. Siis tässä on kyseessä tämä rotaatiosysteemi. Sitten ehdotus asetuksesti laivojen kierrätyksestä päätös oli se, että ei toimita. Sama liittyy myöskin jäsenvaltioiden ratifioinnista Hongkongin kansainvälisen yleissopimuksen osalta. Laivojen kierrätyksestä ei toimita. Sitten Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotus sellaisten ajoneuvojen toimittamisesta, jotka on rekisteröity toisessa maassa. Sitten edistymiskertomus, ei toimintaa tässä. Tiedonanto TSKlta ja alueiden komielta liittyen Itämeren alueen tässä ei myöskään toimita. Ja sama pätee myöskin päätökseen energiayhteisön ministerineuvoston osalta. Sitten komitologiasta koordinaattorit kiinnittävät huomiota valiokuntien puheenjohtajan sopimukseen, joka liittyy EASan rahoittamiseen. Sitten komission 2013 työohjelmaan liittyen, eli tässä tarkoituksena on yhteinen eurooppalainen ilmatila ottaa prioriteetiksi. Sitten kabotaasi, sähköiset liput, urbani ja vesiliikenne. Ja sitten muut asiat koordinaattorit päättivät minikuulemistilaisuudesta liittyen matkustajien oikeuksiin. Ja kesän jälkeen sitten tästä asiasta äänestetään valiokunnassa, jotta me tämän minikuulemisen saamme mukaan. Sitten tieto, tietokone varausjärjestelmästä ja Atlantin välistä vuoropuhelusta. Tämä on tarkoitus sitten käsitellä seuraavassa kokouksessa. Tässä, tässä koordinaattorien kokouksen tulokset, onko jollakin kommentoitavaa, kysymyksiä tähän liittyen? Jos ei, niin varmasti voimme tästä näin päästä yhteisymmärrykseen. Hyvä, kiitoksia. Seuraava kohta esityslistalla on äänestys. Kaikilla on tietysti äänestyskortti mukanaan. Kyllä, me aina ensin testaamme, koska yleensä EPPllä on yksi liikaa. Kaikilla on kortit nyt sisällä. Hyvä, nyt sitten testataan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Näyttää siltä, että tällä hetkellä EPPllä on aivan oikea lukumäärä. Joten voimme sitten alkaa äänestää. Ensimmäinen on edustaja Ziilen mietintö. Tämä liittyy huviveneisiin ja vesiskoottereihin direktiiviehdotukseen. Aloitamme tarkistuksessa 16. 15 on vedetty pois, 16. Tämä on lisäys puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Todennäköisesti meni läpi, mutta katsotaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 16. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No minäpä päätän tämän. Tämä on mennyt läpi. Hyväksytty. Sitten tarkistus neljä. Esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 lisäyksenä artiklaan 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Tämä on vastaava, joten me äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tässä pieni paussi, kun laitan teepussin kuppiini. 21. Edustaja Chikau puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22, tämä on lisäys puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 23, tässä on suullinen muutos, watercraft shall be designed, reboarding. Puoltavatko kaikki tätä suullista tarkistusta? No niin, tämän tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän. Taas tässä on suullinen tarkistus. Ventilation shall be provided to prevent the accumulation of explosive gases. Vastustaako joku tätä? Eli seiska puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voisiko joku tuoda minulle hiukan vettä ja maitoa tähän teehen? Kiitos. voin hakea kyllä oman mutta tässä nyt mentiin minun ohitseni tuon veden kanssa. Tämä on lisäys, herra kamera. No niin, 24. Edustajat Sadonkka puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25. Poisto. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän. Edustaja Marsinkevich, tässä on suullinen tarkistus. Vastustetaanko, mikäli ei, niin sen kanssa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa tuo yhdeksän suullisen tarkistuksen kanssa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kymmenen Edustaja Marsinkevits ja taas hänellä on suullinen tarkistus kahdessa osassa. Vastustetaanko suullista tarkistusta? Ei. No niin, sitten nämä kaksi osaa. Äänestetään ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja hyvä uutinen on se, että sain juuri maitoni. Sitten Jonan Tosan kappale 15 puolesta. 11 siis tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tässä on kyllä nyt tänä aamuna maidon logistiikan kannalta suuria ongelmia. Kolme esittelijältä. Ja tässä on tarkist- suullinen tarkistus mukana. Vastustetaanko sitä? Ei. No niin, sitten me äänestämme suullisen tarkistuksen kanssa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, ei yhtään vasta-ääntä, yksi tyhjä. Joten tämä on hyväksytty. Onnittelut ja kiitokset herra Ziilelle. Okay. ahead of time. No niin, olemme taas hiukan aikataulomme edellä. Jotkin jäsenet pitävät tätä hyvinkin hämäävänä, jos näin olemme aikamme edellä, mutta me olemme kyllä paljon tehokkaampia tässä valiokunnassa kuin jotkin muut, jotka näyttävät aina hiukan olevan myöhässä. Joten me jatkamme, jos herra Fleckenstein on valmis kertomaan EMSA-asetuksista koskevista neuvotteluista. No niin, edustaja Fleckenstein, annan teille puheenvuoron. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Neuvottelut äh, neuvoston kanssa EMSA-asetuksesta eivät ole olleet helpot, mutta eipä sitä kukaan meistä odottanutkaan neuvosto ja erityisesti isommat jäsenvaltiot äh, heittäytyivät hieman hankaliksi, kun pyrittiin löytämään kompromisseja. Tanskalle puheenjohtajamaana täytyy antaa kunnia. He ovat todellakin ponnistelleet niin, että sitten lopuksi me löysimme kohtuullisen nopeasti neuvotteluissa äh, lopputuloksen, jonka hyväksymistä haluaisin suosittaa. Seitsemän lyhyttä asiaa, jotka ovat meille ehkäpä ne tärkeimmät. Ensinnäkin, että EMSA tulevaisuudessa äh, olisi käytössä myös silloin, kun on kysymys offshore äh, kaasu- ja öljyporauslaittojen onnettomuuksista. Me olemme joutuneet kuitenkin toteamaan, että tällä hetkellä ei ole mitään oikeusperustaa tälle, mutta me olemme velvoittaneet komissiota Mm, ottamaan mm, katsomaan sitä, miten EMSA saataisiin mukaan myös se ennaltaehkäise- onnettomuuksien ennaltaehkäisevään työhön. Ja tästä me sitten heti siinä vaiheessa puhumme parlamentissa, kun komissio sen esittelee. Kolmas asia on se, että meidän pitäisi saada vahvistettua EMSAa äh, merirosvotoimien vastustamisessa – niin, että aluksia annettaisiin tähän käyttöön. Tämä ei ole mitään uutta oikeastaan, mutta aika hämmästyttävä neuvotteluissa oli se, että tämän kirjaaminen paperille, asia, jota jo toteutetaan ja harjoitetaan, johti aikamoisiin ongelmiin neuvostossa. Sama koskee Frontexia, EMSA tulee teknisine mahdollisuuksineen auttamaan tietojen vaihdossa. Neljäs asia, joka oli meille täällä valiokunnassa hyvin tärkeää, oli se, että EMSA saisi enemmän apua, kun puretaan hallinnollisia taakkoja laivaliikenteessä. Joten toivon mukaan tässä päästään jatkossa hieman nopeammin eteenpäin ja saataisiin aikaan sisämarkkinat myös meriliikenteelle. Viides asia on eurooppalaisten merimiesten koulutus. EMSalla on tässä maailmanlaajuista kokemusta tarjottavanaan ja sillä voi olla hyvin nopeasti hyvin tärkeä rooli, kun koordinoidaan yhteistyötä mahdollisuuksien, yhteisiä mahdollisuuksia parantaa koulutusta ja koordinoida tätä. Ja se, että osallistuminen tähän tulee olemaan jäsenvaltioille vapaaehtoista. EMSAn naapurusapu kolmansille valtioille, siitä puhuimme jo aikaisemmin. Ja saimme lävitse sen, mikä minulle itse asiassa oli ihan itsestään selvä asia, mutta näin ei neuvottelussa kuitenkaan ollut. Eli se, että EMSAn monivuotinen strategia se esitellään myös parlamentille ja sitä keskustellaan täällä ennen EMSAn päätöksentekoa. Me saimme ihan järkeviä kompromisseja aikaiseksi ja tästä minun täytyy kiittää vasta neuvotteluosapuolta eli Tanskaa puheenjohtajamaana, joka komission rakentavalla tuella tässä teki työn minulle oikeastaan aika yksinkertaiseksi. Kiitos. Thank you, Mr. Fleckenstein. Kiitoksia edustaja Fleckenstein. Edustaja Ligandes. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää, onnitella esittelijää erinomaisesta työstä. Ja tämä ei ole mikään tavanomainen, rutiininomainen onnittelu, koska tämä on todella tasapainoinen mietintö ja tässä on ollut myöskin hyvin monimutkainen tämä asia. Tässä on oltu joustavia, mutta kuitenkin tiukkoja ja otettu todella nämä olosuhteet huomioon ja pyritty todella hyvään tulokseen. Että täytyy olla myöskin sillä tavalla oikeudenmukainen, että sanotaan, että tässä myöskin komissio on toiminut joustavalla tavalla ja auttanut pääsemään tässä asiassa Tanskan kanssa sopuun. Tästä voisin nyt ottaa esille jo useitakin seikkoja tämän sovittelun tuloksesta jotka ovat tärkeitä. Uskon, että on hyvä panna merkille EMSAn osalta juuri tämä merirosvouden torjunta, se, että että Euroopan unionihan on ollut jo mukana näissä ja olemme olleet menestyksekkäitä ja mielestäni tätä pitäisi jatkaa. Sitten toinen seikka olisi se, että parannettaisiin merenkävijöiden koulutusta. Tällä tavalla voitaisiin parantaa onnettomuuksien ehkä, ehkäisyä esimerkiksi. Ja toisaalta sitten sitten tässä myöskin päästiin sopimaan siitä, että luodaan tällainen esteetön eurooppalainen merialue ja äh, mielestäni tämä varmasti vahvistaa äh, toimintaamme entisestään. EMSA voisi myöskin mielestäni varmasti myöskin estää saastumista äh, öljynporauslauttojen yhteydessä. Ja EMSAn tuleva rooli erityisesti tässä voi olla hyvin tärkeä, ja kunhan erityisesti Euroopan unionin toimivaltuudet tältä osin vielä tunnustetaan. Tämä on sellainen asia, äh, jota... Ja uskon, että tämä äh, on ollut todellinen menestys, koska olemme olleet tässä äh, todella tiukkoja ja tämä ei ole ollut mikään helppo asia myöskään, että haluan todella kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, koska hän on mielestäni päässyt sellaisen lopputulokseen, jota ainakin minun poliittinen ryhmäni voi tukea täysin sydämin. Kiitokset, suuret kiitokset. Thank you very much, Mrs. Bil- Kiitoksia oikein paljon, sitten edustaja Bilbao. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tietysti haluan kiittää esittelijää hänen tyyneydestään neuvotteluissa äh, Tanskan ja komission kanssa, koska hän äh, todella on kovasti ponnistellut kantansa puolesta e, erityisesti tiettyjä neuvoston jäseniä äh, vastaan. Paljon muuta ei tässä olekaan sanottavaa. Mielestäni tämä hanke on sellainen, joka vahvistaa EMSAn toimivaltuuksia ja tämä on myöskin tapa, jolla me enemmän sitoudumme tulevaisuudessa toimimaan katastrofitilanteessa. Ja minä haluaisin ottaa tässä esille erityisesti juuri tämän merirosvouden torjumisen, mitä tulee myöskin saasteiden torjumiseen näiden öljynporauslauttojen yhteydessä, niin no, toivon mukaan todella ähm, täl, tässäkin valiokunnassa tässä voimme toimia vielä paremmin, koska mielestämme meidän ryhmässämme on hyvin tärkeää, että on tietyt oikeusperustat myöskin tulevaisuutta ajatellen tämän tyyppisen saastumisen osalta. Ja mitä tulee sitten koulutukseen, niin valitettavasti jäsenvaltioiden äh, välinen koulutusyhteistyö on vapaaehtoista. Äh, toivon mukaan tulevaisuudessa kuitenkin pyrimme harmonisoimaan äh, merenkävijöiden koulutusta ja pyrimme siihen, että olisi jonkinlainen eurooppalainen korkeatasoinen koulu, joka myöskin voisi parantaa meidän imagoamme erityisesti vaikkapa juuri saasten torjumisessa ja kriisi asian yhteydessä. Uskon, että tällaisia projekteja, projekteja voisimme EU-ssa juuri miettiä ja tällä tavalla suuntautua tulevaisuuteen, mutta mielestäni tässä jäsenvaltiot pääsivät aika hyvään kompromissiin tässä asiassa. Sitten lopuksi vielä tässä oli sellainen aspekti, jota me olemme kritikoineet neuvotteluiden aikana ja no, otan sen nyt tässä esille ja sehän liittyy neuvoston ehdotukseen, että että tässä kokonaispaketissa olisi sellainen sopimus, että että voitaisiin ottaa siihen mukaan myöskin kompromissitarkistukset, jotta otettaisiin huomioon sukupuolten tasa-arvo. No, mielestäni tämä ei oikein sovi tähän, että otetaan tällainen ehto että kompromissit ja tasa, että tarkistukset voitaisiin ottaa huomioon tässä hallintoneuvostossa ja että tämä liitettäisiin tähän sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Mielestäni tässä jollakin toisella tavalla pitäisi tämä asia ratkaista ja äh, mielestäni tämä tuo ristiriitaisuuksia, kun erityisesti on kuunneltu komissaari Redinjä ja sitä, ähm, mitä on sanottu siitä, että eurooppalaisten yritysten hallituksessa pitäisi olla enemmän naisia ja äh, tällä tavalla luoda sukupuolten välistä tasa-arvoa. No joka tapauksessa äh, tämän, tämä, tämä, tämä aspekti on jo siis mukana joissakin tarkistuksissa ja äh, tässähän jo todetaankin, että jäsenvaltiot ja äh, EU pyrkivät äh, parantamaan naisten ja miesten pääsyä, parempaa pääsyä hallituksiin. Ja sen takia olisi hyvä, että eri poliittiset osa-alueet olisivat johdonmukaisia keskenään neuvostossa, parlamentissa ja komissiossa, mutta ilmeisesti näin ei kuitenkaan nyt ole käynyt. No joka tapauksessa tämä on ollut hyvin myönteinen tulos, koska huolimatta kaikista ennakkoepäilyistä olemme päässeet tähän tulokseen ja olemme sitä mieltä, että varmasti tämä pakottaa meitä edelleen näitä DEMSAn toimivaltuuksia vahvistamaan. Thank you, Mr. Taylor. Kiitoksia, edustaja Taylor. Uh, thanks, Chair. Kiitos puheenjohtaja. No, kun tässä nyt kiitetään ihmisiä, niin haluan kiittää herra Fleckensteinia hänen hyvin rakentavasta mietinnöstä ja etenkin sitä, että hän tukee meidän innokkuuttamme EMSAn valvonnassa, kun ajatellaan näitä öljy- ja kaasulaitoksia. Me olemme erittäin tyytyväisiä, koska tämä on erittäin myönteinen asia, myöskin tulevaisuutta silmällä pitäen. Olemme sataprosenttisesti kyllä tuon sukupuolten tasapaino kysymyksen takana – olin tyytyväinen, että pääsin myöskin tuonne EMSAn päämajaan eräseen kokoukseen ja havaitsin siellä, että siellä ei ollut kovinkaan paljon naisia puhujina tuossa kokouksessa. Ja mielestäni tämä on kyllä menetetty mahdollisuus. Meillä on kaksi sukupuolta ja meillä täytyy olla enemmän tasapainoa kaikessa, mitä EU:ssa tapahtuu tämän sanottua, niin haluan kiittää jälleen kerran herra Fleckensteinia. Thank you, Mr. Kiitoksia. Edustaja Zile, haluatteko vahvistaa, että sukupuolia tosiaan on kaksi? Peter Van Dalen Kiitos puheenjohtaja. Peter Van Dalenin nimissä minäkin haluaisin kiittää herra Fleckensteinia hänen ponnisteluistaan erityisesti mitä tulee EMSAn toimivaltuuksien vahvistamiseen ja myöskin mitä tulee merirosvouksen torjuntaan sekä saasteen torjuntaan öljynvarauslauttojen yhteydessä ja tähän merialueeseen. Kiitokset siis herra Fleckensteinille. Thank you very much. Suuret kiitokset. Herra Tussas, onko hän paikalla? Muita puhujia ei ole, ellei joku nyt halua tässä vielä käyttää puheenvuoro. Herra Draui. Koskaan ei pidä jättää mahdollisuutta käyttämättä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ryhmän nimissä kiittää esittelijää. Hän on neuvotellut koko parlamentin nimissä. Luonnollisesti tuemme niitä panostuksia, joita hän on tehnyt ja näitä kompromisseja, jotka hän on saanut aikaiseksi. Minun ryhmäni haluaisi, että me arvioisimme tätä yhtä, yhtenäistä merialuetta koko unionille. Ja tässähän on kysymys siitä, että yhteisemmin tavallaan hallinnoitaisiin eurooppalaisia vesiä ja myös ulkopuolella varsinkin, mitä tulee merirosvoukseen avainrooli tässä on luonnollisesti sillä, että voidaan ratkaista saastumisongelmat öljylautoilla. Jatkossa meidän on mentävä hieman pitemmälle ja annettava tällä tässä myös rooli eh, ennaltaehkäisylle ja otettavat sitä kautta ehkäpä enemmän eh, tehtäviä alueellisilta viranomaisilta. Mutta tämä on askel oikeaan suuntaan. Onnittelut. Paljon kiitoksia. Sitten rouva Jäger komissiosta. On behalf of the commission and... Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Komissioon ja herra Karamitsosin, jonka edustaja täällä olen tänään, niin haluan tässä kertoa, että olen hyvin tyytyväinen tähän ensimmäisen käsittelyn tulokseen ja haluan onnitella esittelijä herra Fleckensteinia ja myöskin yhteisesittelijöitä siitä, että hyvin ammattimaisesti ovat käsitelleet tätä asiaa. Äh, lopullinen teksti on järkevä ja tasapainoinen kompromissi, kuten totesin aikaisemmin. Komissio eh, ja myöskin parlamentti halusivat tässä kunnianhimoisemman tuloksen, mutta tässä kyllä seurattiin komission ajatuksen perusajatusta. Tämä mandaatti antaa EMSAlle mahdollisuuden tarjota apua komissiolle ja jäsenvaltioille. EMSA tulee myöskin jatkamaan sillä, että tätä estetyntä eurooppalaista merialuetta edistetään, myöskin taistellaan merirosvoutta vastaan ja myöskin on olemassa rooli laivaliikenteessämme myöskin. Tulemme vaikuttamaan tähän saastumiskysymykseen ja ikävä kyllä emme voineet neuvostoa kuitenkaan vakuuttaa siitä, että ennaltaehkäisevää toimintaa parannettaisiin öljynporauslautilla, mutta komissio tulee kyllä tarkastamaan näitä kysymyksiä myöskin edistymiskertomuksen kohdalla. Yhdessä kollegoidemme kanssa tulemme tarkastelemaan sitä, että miten käsittelemme öljynporauslautteen turvallisuutta. Totta kai tilanne on se, että tämä ei ole minun briefingissäni, mutta, tot, mutta tietysti me sukupuolten tasa-arvoa tässä edistämme. Kiitoksia oikein paljon kaikista kaunista sanoistanne ja me todellakin odotamme yhteistyötä tämän asian puitteissa. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaako edustaja Fleckenstein vielä lisätä jotakin? Danke für das. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Okay, thank you very much. I, we... Kiitos paljon. Nyt kirjoitan neuvoston ja kerron, että olemme päässeet sopun ja sitten he tulevat takaisin ja sitten me äänestämme meille näin. Siis menettelemme kiitokset paljon. Edustaja Fleckenstein, seuraava kohta esityslistalla on kuulemistilaisuus verkkojen Eurooppa-välineestä. Se on siis meidän ja ITREN kokous kello 10.30. Se on tuolla toisella puolella. 3C050 salissa. Eli jos kaikki menisitte sinne puoli 19 puheenjohtaja ja esittelijät varmasti olisivat tyytyväisiä, jos siellä olisi enemmän kuin pari ihmistä paikalla tuolla kuulemistilaisuudessa. Mutta se on siis kello 10.30 ja muistuttaisin, että kello 15 palaamme tänne. Meillä on herra Jartsenboski, joka kertoo toiminnallisista ilmatilan lohkoista. Edustaja Ajala Senderholst, kun vielä sanoa jotain. Kiitos Haluaisin vain nyt teitä sinne rohkaistakseni tulemaan. Haluaisin vain sanoa, että me todella toivoisimme, että te olisitte mukana tässä asiassa kehittämässä näitä projekteja niin, että nämä teidän omat projektinne voisivat tulla paremmin esille. Ja haluan myöskin muistuttaa teitä siitä, että tämä olisi tärkeää, että tekin olisitte siellä läsnä. That's very clear. Paljon kiitoksia. Tämä on selvä. 10.30. Nähdään myöhemmin. Kaikki sitten.